Fox nimitettäisiin jäseneksi valikunta, joka käsittelee ympäristökysymyksiä, kansanterveys- ja elintarviketurvakysymyksiä. Eli kukaan vastusta tämä nimitys katsotaan hyväksytyksi. Vastalauseita ei ole, joten tämä nimitys on hyväksytty. Nyt siirrymme sitten äänestysselityksiin. Ensimmäisenä puhuu